Tiedotan teille lisäksi vielä, että artiklan 74 mukaisesti olen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa tänään allekirjoittanut asetuksen, joka koskee tilastopalautuksia tavaraliikenteessä. Näin tässä lukee, että minä sen allekirjoittaisin, mutta minä kyllä allekirjoitin sen jo. Kiitokset. Sitten hyvät naiset ja herrat, pöytäkirja